Bonjour. Good Hyvää huomenta kaikilla kielillä. Aloitamme tässä kokosta. Ensinnä ei, mitä sovimme eilen koordinaattoreissa. Se on kyllä sitä, että lisätään kaksi muutosehdotusta Rova Svenssonilta. Ja kyseessä on yhtenäismarkkinaehdotus. Ja tässä on, voidaan tehdä tarkistuksia 7. helmikuuta saakka. Se on viimeinen tilaisuus, joka meillä on voida vaikuttaa jotenkin Inkovaliokunnan, valiokunnan mietintöön. Siis tämä kohta voidaan lisätä, jos sopii. Sitten seuraavaksi, seuraavaksi kohta 12. Tästä tulee 12a kohta. Hyvä. Sitten siirrytään äänestyksiin. Pyydän teitä ottamaan äänestyskortit. Nyt on kohta, kahdeksan kyseessä esityslistalla. Niin, kun puheenjohtaja korjaa, ei kahdeksan, vaan 13 naisten ja miesten välinen tasa-arvo Nedelsevalta. Meillä Treva on esittelijänä. Ja hän saa puheenvuoron, jos haluaa. Ei näyttää siltä, että hän ei halua puheenvuoroa. Ja sitten mennäänkin suoraan äänestämään lausunnosta. Meillä on tänään paljon äänestyksiä, joten viittaan aina vain tarkistus numero 47 puolesta. Vastaan. Otetaan koneäänestyksenä varmistamaan tulos. Ruokavoitetaan. Against? Vastaan. Ja sitten tulokset hylätty. Pyydän teitä nostamaan käteen, jotta näemme hyvin, eikä pitää joka kerta tarkistaa koneellisesti. Sitten 48 puolesta vastaan tyhjää ilmeisesti hylätty. Teillä on mitään hyväksytty sitten kohta yksi työllisyydestä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 50 puolesta 49 siis. Ensin parvanuvalta puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. Ja sitten 50 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 11. Puolesta. Vastaan. Tarkistamme tuloksen koneäänestyksenä. Si, si, euh, non. Non, c'est pas. pas. OK. Votação está encerrada. Äänestys Hyväksytty. Sitten 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää. Me tarkistamme tuloksen koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, mutta tarkistamme kuitenkin varmuuden vuoksi. 53 äänestys päättyy. Hylätty. 54 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tämänkin tuloksen koneäänestyksen. Shadavutetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 19 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 55 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 30 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kohta 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 28 puolesta vastaan vastaan annettu tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 62 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty kohta 14 puolesta. Viisi, vastaan tyhjää. Täytyy varmasti tarkistaa tulos. Neljätoista kohta työllisyysvaliokunnasta, eikö niin? Äänestätkö vastaan, Brita? Vamos repetir o voto do... Me toistamme tämän äänestystuloksen. Siis 14 kohta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 Siis 66 ja 27 yhdessä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 67 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 68 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty 17 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tuloksen koneäänestyksen. 17 kohta. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. Seitsemänkymmentä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksenä. chaque fois avec la main, mm-hmm. c'est le vote en faveur. Okay. Äänestys päättyy. Hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 73 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kolme puolesta vastaan tyhjää. Ilmeisesti hylätty, mutta meidän täytyy tarkistaa kun äänestyksen. Äänestys päättyy, hylätty koska Alderyhmän kollega äänesti vastaan. Siis hylätty. 74 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 31 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ilmeisesti hylätty, mutta täytyy tarkistaa. 31. Sitten tulos. Hylätty. 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 75 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 77 puolesta vastaan. Anteeksi, 76. Puo- tarkistamme koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hylätty. Foi aprovada com o voto. Ei, kyllä se hyväksyttiin. Rova Nikolai äänesti puolesta. Eikö niin? Hyvä, kiitos. 77 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 6 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 22 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 78 puolesta 78 tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten siirrytään tarkistukseen 82 puolesta Siis 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 34. Ei. Ei pidäkään äänestää siitä. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kohta 32 puolesta kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa, siitä ei pidä äänestääkään, koska se on jo hoidettu kohdassa 87, 91 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Katsomme tuloksen. Hyväksytty. 92 puolesta. Vastaan. Vastaan tyhjää hyväksytty. 35. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan. Tyhjää. Alde. Niin 93 tarkistus. Puolestako? Sitten se on hyväksytty. 94 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 95 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty 96 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty kohta 29 puolesta vastaan. Tyhjää. tarkistus. 29 voit äänestää. Äänestys päättyy. Hylätty. 23 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 15 toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 97 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 98 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 99 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 900 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 103 puolesta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 Se raukeakin, koska se kuuluu jo 102 tavallaan. 104, sitä ei myöskään pidä äänestää, koska se raukeaa. Sata yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 106 puolesta. 106 ja 7 puolesta Mm, ei, sanon puheenjohtaja jotenkin erikseen kuitenkin. Ensin 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 110 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 111 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 112 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 113 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty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 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25. Tähän liittyy suullinen muutosesitys. Vastustaako joku tätä, tätä tarkistusta? Ilmeisesti ei, joten me äänestämme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 26, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää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 Kompromissitarkistus yksi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten mennään 34. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 35 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 36 puolesta, vastaan, tyhjää, hyvä, hylätty. 37 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 41 puolesta 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 40 raukeaa No, me tarkistamme sitten 41 tuloksen vielä koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. Eh, alteração 40 40 puolesta vastaan. tyhjä hyväksytty. 42 puolesta vastaan. tyhjä hyväksytty. 44 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 43 osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 45 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 46 puolesta, kahdeksasosa ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten yksi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 Sitten voimme äänestää yhtenä ryhmänä 12, 17 saakka. Sopiko teille näin? Puolesta. Siis 12, 15 sitten. 14, 12. puolesta. Siis 12, 13, 14, siis nämä kolme, ei 15, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten 15 nyt puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja 16 ja 17, niistä voidaan äänestää yhdessä, eikö niin, puolesta vastaan. Vastaan tyhjää, hyväksytty. No 17 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten koneäänestyksenä lopuäänestys. Está encerrada a Hyvä nyt päättyy. Hyväksytty 22 puolesta, kaksi vastaan, ei yhtään tyhjää. Hyvä ja onnittelut rouva Cevalle. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a Maintenant, c'est la quittation. Maintenant, c'est la décharge. C'est la décharge. E vamos passar à votação do ponto. Sitten jatkamme, kohdasta kahdeksan vastuunvapaus 2009 EUn yleinen talousarvio pääluokka kolme. Edustaja Peres on tässä esittelijä. Ja siirrymme äänestykseen. Voimme äänestää blokkeina, paitsi kappaleesta viisi. Vastustaako joku tätä? Äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten kohta viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten äh, sähköinen loppuäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja hyväksytty 24 puolesta, ei yhtään ääntä vastaan tai tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Sitten siirrymme seuraavaan kohtaan, eli numeroon yhdeksän, jossa on kysymys kohesiopolitiikkaan liittyvästä strategiaraportista 2010 vuosien 2007-2013 ohjelmien toteuttamisesta. Siirrymme suoraan äänestykseen. Esittelijä ei ole paikalla, joten me äänestämme. Tarkistus 1. Voimmeko äänestää unblock? Hyvä, teemme niin. Äänestämme unblock. Viisi tarkistusta. 1, 2, 3, 4, 5. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ei mitään loppuäänestystä. ja siirrymme eteenpäin kohtaan 10. Sosiaalipolitiikan ulkoinen ulottuvuus, työnormien ja sosiaalisten sääntöjen sekä yritysten Euroopan laajuisen sosiaalisen vastuun edistäminen. Tässä on kysymys tarkistusten hyväksymisestä. Voimme siirtyä äänestämään. Tässä myös äh, yhtenä blokkina neljä tarkistusta. Äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Uh, <laughs> ponto 11, condições sitten kohta 11. Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset kausityötä varten. Esittelijä on edustaja Papadopolo ja annamme hänelle puheenvuoron, jos hän haluaa. Yes, please. Uh, yes. Kyllä. Naisten valiokunnan nimissä olemme esittäneet tämän lausuntoluonnoksen ja otamme tarkistuksia kansallisvapauksien valiokunnasta, joka on päävaliokunta, joka käsittelee asiaa. Ja itse asiassa haluan kiittää kaikkia niitä, jotka ovat tehneet tarkistuksia ja suurin osa niistä tulee, ovat sellaisia, jotka voin hyväksyä, ne ovat samalla kannoilla. Vedimme muuten pois seitsemän tarkistuksen ja syy on siinä, että ei pitäisi olla minkäänlaista syrjintää kausityöntekijöiden, syr, syr, tai heitä ei pitäisi syrjiä suhteessa muihin työntekijöihin muilla sektorilla. Sitten 18, siihen on tehty suullinen tarkistus, poistetaan osa kohdasta, josta on kyse. Niin kuin huomaatte, niin täällä on poisto. Sen pitäisi olla selvä. Until, siis koko lause poistetaan panist sanan asti. Ja sitten on muitakin kommentteja, joita voidaan tehdä 26, 17, 18 ja 20. Ne ovat ainoat tarkistukset, joihin olen itse laittanut miinusmerkin. Eli monistakin syistä 26 tarkistus hylätään, koska va- mm, kaikille pitäisi avata kokoontumisvapausten. 17 on myös hylätty, koska komission teksti on parempi ja koska siinä yritetään saada yhten, yksi, yhdenlainen kohtelu ilman poikkeuksia, kun taas molemmissa tarkistuksissa ei hyväksytä kansallisen oikeuden toissijaisuus, toissijaisuutta sitten 18 ja 20 tarkistukset. Ehdottaisin myös, että niitä ei hyväksytä, koska 18 ehdotetaan, että kolmansien maiden kansalaisilla pitäisi olla oikeus olla isäntämaassa erityyppisillä viisumilla ja muilla luvilla. Ja tässä pyritään varmistamaan, että työ on todella aidosti kausityöluontoista, johon liittyy tiettyjä rajoituksia oleskeluajan suhteen. Sitten 20 on hylätty, koska me vastustamme tätä kohtaa. Sitten kaikki muut tarkistukset, mielestäni ne olivat varsin arvokkaita, koska niissä puhutaan ihmisoikeuksista, jotka kuuluvat myös kausityöntekijöille ja henkilökohtaisesti SD-ryhmä puolta. Vamos passar à votação. Kiitoksia. Käynnistämme tarkistus kahdeksan. Niin siis seitsemän vedetty takaisin. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus numero 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 25 raukeaa. 26 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 13 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta, siis 27 raukesi. 14 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 15 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 16 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 17 puolesta, vastaan, vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan vastaan tyhjää hylätty. 19 ja siihen liittyy suullinen tarkistus, mikäli kukaan ei sitä vastusta. Selvä. Eli äänestämme suullisella tarkistuksella puolesta, vastaan, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Neljä puolesta. numero neljä on myös suullinen tarkistus, mikäli kukaan heistä vastusta. Äänestämme tarkistuksesta neljä suullisen äänestyksen kerran puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 22 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys koneellisesti. Äänestys on päättynyt. 23 puolesta, yksi tyhjä ei yhtään vastaan. Onnittelut edustaja Papadopoulukselle. Kohta 12 uutta pontta ammatillista koulutusta koskevalle eurooppalaiselle yhteistyölle Eurooppa 2020 strategian tueksi. Esittelijä on edustaja Senishin. En tiedä, haluaako hän sanoa jotakin, muuten lähdemme suoraan äänestämään. Sopiiko, että äänestämme unblock tästä ensimmäisestä sivusta? Tarkistukset. Tarkistuksista. Ei. Tarkistus neljä puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voimmeko äänestää unblock 6, 7, 9, 8, 10, 11 ja 12? Kuusi, seitsemän ja yhdeksän. No ei. Tarkistus kuusi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 tyhjää hyväksytty, 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 25, 25 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa tämä koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys Päättyy. Hyväksytty. 28 raukeaa. 27 raukeaa, 26 raukeaa, 29 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, yksi tarkistus yksi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty, tarkistus kaksi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Ja loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Päättyy. Ja tämä on hyväksytty yksimielisesti 23 äänellä. Ja onnittelut esittelijälle tästä työstä. Ja siirrymme eteenpäin. Äänestämme kohdasta 12a, jonka me otimme tähän tämän sisämarkkina valiokunnan lausunnon, Svenssonin mieti, lausunto. Voimmeko äänestää? Unblock. Kaksi tarkistusta. Puolesta vastaan tyhjää ja se on hyväksytty. Ja siirrymme kohtaan 14. 13 foi Kohta 13 on jo hoidettu, mutta nyt siirrymme sitten tarkist- kohtaan 14. Er kohta 14 naisten köyhyys Euroopan unionissa. Esittelijä Roa Plam, haluatteko te puheenvuoron? Thank you, Chair. I would... Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt ensin haluaisin kiittää kaikkia kollegojani ja varjoesittelijöitä läheistä yhteistyöstä mietinnössä. Tämä on tärkeä teksti. Haluaisin kiittää myös valiokunnan sihteeristöä. Minä olen sitä mieltä, että hyväksymällä tämän mietinnön voimme ottaa askeleen eteenpäin kohti sukupuolista tasa-arvoa ja näin voimme taistella myös köyhyyttä vastaan eurooppalaisten naisten kohdalla. Pyydän teitä tämän takia antamaan tukenne mietinnölle koska siinä tarjotaan ratkaisuja näiden tärkeiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Kiitoksia. Very much, Ms. Blum. Kiitos, Rooplam. Eli ryhdymme äänestämään. Kolmekymmentä yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljäkymmentä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 1, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyysvaliokunnan kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyysvaliokunnan yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hylätty. 33 työllisyysvaliokunnasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44. 44. A favor. Kontra. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 45. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 46. Puolesta vastaan. Tyhjää. Petranika. Tarkistamme koneäänestyksellä. E Äänestäkää, olkaa hyvät. Siis äänestämme 46. Äänestys on päättynyt. Kolme puolesta, kolme vastaan, 17 tyhjää, eli hylätty. Sitten kompromissi kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten menemme 50. 50 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä. Äänestys on päättynyt. hyväksytty. Sitten 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisikymmentäneljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksäntoista raukeaa. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Olen aivan järkyttynyt. Te ette edes eh, katso näitä äänestyksiä. Näitä kolmea viimeistä, viimeisen äänestyksen aikana te ette katsoneet saliin kertaakaan. So We voted uh, the compromise. Me äänestimme kompromissista 15. Okay, let's vote, let's check compromise vamos eh, votar novamente o compromisso 15. Siis äänestämme uudelleen kompromissista 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluatteko ne äänestyksellä tarkistaa? No tarkistetaan. Siis 61. Está encerrada a votação. Äänestys on päättynyt. Se on hylätty. Äänet menivät tasan. Sitten 41 äh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äh, menemme seuraavalle sivulle 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hyväksytty, mutta tarkistamme koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 68 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Työllisyysvaliokunnan 10 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 34 työllisyysvaliokunnasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Niin, haluatte, että tarkistamme koneäänestyksellä. Tarkistamme 69. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta 72 raukeaa, eli äänestämme 73 puolesta. Vastaan vastaan, 73 vastaan, tyhjää, hyväksytty. 74 puolesta vastaan, tyhjää, kuka täällä ei äänestä, äänestäkää puolesta vastaan tyhjää. Sitten 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 77, 8 ja 9 ne ovat äh, identtisiä, eli äänestämme yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaikki nämä kolme Tarkistamme koneäänestyksellä. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Niin, hyväksyttiin. 80. Se raukesi. 82. 82. Karsia Peresiltä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä, koska tämä on kompromissi tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 84. Se on lisäys. Puolesta 84. 84 heti kompromissi neljän jälkeen puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä. Down. Äänestys päättyy. Hylätty. 88. Rova Mateeralta puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 145 Karsia Peresiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi. Seuraavalla sivulla 90 Rova Nikolailta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty työllisyysvaliokunta, ei, kun ensin 91 lisäyksenä, 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten seitsemän työllisyysvaliokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 työllisyysvaliokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 samalta valiokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Seuraavalle sivulle siirrymme. Sata neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98, se raukeaa. Sitten 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hylätty, 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 107 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestämme 107. Äänestys päättyy. Hylätty. kahdeksan työllisyysvaliokunnalta. Sitä emme äänestäkään. No siinä tapauksessa kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavalle sivulle 15 työllisyysvaliokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 raukeaa, 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 114 puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme koneäänestyksellä tämän 114. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 12 puolesta 12 vastaan. Äänet menivät tasan, eli se hylätään. Sitten 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 121 äh, roa Plamilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 raukeaa, 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sata kolmekymmentäkolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme koneäänestyksellä. Äänestämme koneäänestyksellä 133. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 134 ja 135 ovat identtisiä puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty molemmat. 136 puolesta vastaan. Tyhjää. Luulen, että se hyväksyttiin, mutta tarkastetaan koneäänestyksellä 136. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 140 ja sen ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. En, tarkistus numero yksi Karsia Peresiltä. Siihen liittyy suullinen tarkistus. Äänestetään tämän tästä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi raukeaa, neljä myöskin. Sitten siirrymme viiteen puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä. Alteração 5. Äänestämme siis tarkistuksen numero 5. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty kuusi raukeaa, kymmenen puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kymmenen puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. neljätoista puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan vastaan Tarkistamme koneäänestyksellä tarkistuksen 20. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 19 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme koneäänestyksellä tarkistusnumero numero 25. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 raukeaa. Ja työllisyysvaliokunnasta emme äänestä, eli siirrymme 31 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 32 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 33 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. hylätty. Sitten kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loppuäänestys koneäänestyksellä. Äänestys on päättynyt. 23 puolesta yksi vastaan. Onnittelut Rova Plamille. Seuraavaksi Seuraava kohta siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Ennen kuin päätämme tämän kokouksen, haluaisin muistuttaa teitä siitä, että seuraava kokous pidetään 31. tammikuuta, siis maanantaina kello 15-18.30 ja me järjestämme kuulemistilaisuuden ja äitien tilanteesta. Ja sitten torstaina kolmas maaliskuuta torstaina aamulla me juhlimme kansainvälistä naistenpäivää. Tänä vuonna naistenpäivän aihe on naisten asema politiikassa ja Euroopan unionin politiikassa. Parlamentin puhemies Busek pitää alustuspuheenvuoron ja Mary Robinson hän on entinen Irlannin pääministeri ja hän tulee olemaan toinen pääpuhuja. Te saatte tästä kuulemisesta kirjallisia tietoja myöhemmin. Eli nyt toivottaisin teille kaikille vain hyvää viikonloppua. Kokous on päättynyt.